asia, joten kärsivällisyyttä pyydän. Eilen puhemies ilmoitti työjärjestyksen artiklan 130 tulkinnasta alakohdan 3 olisi kyseessä ja artikla 191. tulkinta oli ehdottanut perussopimusvaliokunta Vuoden 226 mukaan on toimittu ja koska kukaan ei ole vastustanut näitä tulkintoja, ne katsotaan näin ollen hyväksyttyiksi. Tämä oli ilmoitusasiani